kello 8.30. Eikä meillä on nyt lyhyt ja tämän jälkeen sitten 15 jatketaan aina myöhemmin. Nyt päätän tämän päivän kokouksen. Tuotan kaikille hyvää yötä.